képviselőtársaim folytatjuk az ülésünket. Hyvät kollegat, jatkamme täysistuntoa. Eilisen istunnon pöytäkirja on saatavilla. Onko teillä kysymyksiä tai kommentteja eilisen istunnon pöytäkirjaan? Jos ei, katsomme näin pöytäkirjan hyväksytyksi.